Cari colleghi. Hyvät kollegat, istunto jatkuu. Pyydän, että kaikki menisivät paikoilleen. Meillä on varapuhemiesten äänestyksen tulokset. 702 äänestäjää hylättyjä ääniä 41 tai ääniä, 661 annettua ääntä, absoluuttinen enemmistö on 331 ääntä. Ehdokkaat, jotka sa- ehdokkaat saivat seuraavat äänemäärät. Edustaja McGuinness 618 ääntä valittu. edustaja Pedro Silva Pereira 556 ääntä valittu. Edustaja Viiland 516 ääntä valittu. Edustaja Barley 500

Edustaja Klara Dobrev, 402 ääntä valittu. Edustaja Charanzova, 395 ääntä valittu. Edustaja Beer, 363 ääntä valittu. Edustaja Jaroka, 349 ääntä valittu. Edustaja Hautala, 336 ääntä valittu. Tässä ovat ne ehdokkaat, jotka saivat absoluuttisen enemmistön. Edustaja Papadimoulis sai 303 ääntä, edustaja Kolaja 237 ääntä, edustaja Krasnodevski 169 ääntä, edustaja Kastalda 143 ääntä, edustaja Huhtasaari 135 ääntä, edustaja Bitsotto 130 ääntä. Näitä ehdokkaita ei ole valittu. Onnittelen ehdokkaita, jotka valittiin mutta parlamentin puhemiehistössä on vielä kolme paikkaa vapaana. Tämän takia e, järjestämme toisen äänestyskierroksen. Jos kommentteja tai huomioita ei ole, niin sitten ensimmäisen kierroksen ehdokkuudet ovat vielä voimassa. Onko huomioita? Jos huomioita ei ole, niin sitten sitten ehdokkuudet ehdokkaat pysyvät ja toinen äänestyskierros järjestetään kello 18.30. Sen verran aikaa menee, että äänestyslipukkeet tulostetaan ja näemme sitten täällä äänestystä varten. Eli kello 18.30 asti istunto on keskeytetty.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 Meidän täytyy nyt järjestää toinen äänestyskierros kolmen varapuhemiehen valitsemiseksi. Edustaja Zanni on pyytänyt puheenvuoroa. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin sanoa, että ID-ryhmä on päättänyt vetää pois Laura Huhtasaaren ehdokkuuden, eli eh, ainoastaan edustaja Bitsotto on ehdokkaamme. Kiitoksia. Otamme tämän huomioon. Nyt meidän täytyy uudelleen tulostaa äänestyslipukkeet. Ja tämän takia järjestämme äänestyksen kello 19. Kiitoksia yhteistyöstä.